kokouksen. Kiitos puheenjohtaja. Minä viittäkään minuuttia tarvitsen. Puheenjohtaja Kosta, arvoisat jäsenet, haluan kaikkia teitä kiittää tästä tilaisuudesta esitellä eh, näkemykseni eh, salkusta. Niin toivon, että tulevien viiden vuoden prioriteettini ovat tulleet teille selväksi. Meillä oli tänään hyvin suorapuheinen ja avoin keskustelu, ja näin pitää ollakin. Tämä on demokratia. Demokratiaa toiminnassa ja näin haluaisin suhteidemme toimivan jatkossakin. Sanoin alussa, että minulle olisi kunnia saada palvella Eurooppaa ja saada palvella teidän valiokuntanne. Kolme, kolme tuntia ja 45 minuuttia kysymystä myöhemmin en ole muuttanut mieltäni. Olen täysin vakuuttunut siitä, että voimme saada aikaan hienoja asioita, jos työskentelemme kumppaneina. Euroopan parlamentti on antanut arvokkaan tukensa Erasmus Plusalle, luovalle Euroopalle, merkittäville asioille, EITlle, eh, samoin ensimmäinen EU-talousarvio, jossa urheilu on mukana. Haluan kiittää tästä kaikesta. Meitä on epäilty, mutta parlamentti ja komissio ovat yhdessä huolehtineet siitä, että oikeat ohjelmat saivat oikean budjetin. Jos minut vahvistetaan komission jäseneksi, lupaan, että ensimmäistä päivästä alkaen yhteistyömme tulee sujumaan erinomaisesti ja sitoudun tulemaan vieraksenne, kun vain niin toivotte, jotta voimme jatkaa tänään alkanutta keskustelua ja toivon, että keskustelu jatkossakin on yhtä avointa ja rehellistä kuin tänään. Kiitos paljon. Allora, io desidero ringraziare. Sitten minä haluaisin tietenkin kiittää eh, jäseniä eh, heidän eh, kysymyksistään, kulttuuri, vetomusvaliokunnan ja teollisuusvaliokunnan jäseniä ja herra Navracicia hänen vastauksistaan ja myöskin ilmapiiristä, joka on täällä kuulemistilaisuudessa ollut, vastavuoroista kunnioituksesta, hiukan kitkeriäkin ääni on kuullut, mutta se kuuluu demokratiaan. Meillä on ollut avoin keskustelu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 emmekä ole kierrelleet. Meillä on tässä nyt hyvin paljon elementtejä päätöksentekomme tueksi ja haluaisin muistuttaa varapuheenjohtajia ja koordinaattoria, että huomenna aamulla tapaamme suljetuin ovin ja arvioimme tätä kuulemistilaisuutta. Kiitän kaikkia myöskin sihteeristöä ja puheenjohtaja ystävällisesti kiittää myös tulkkeja heidän työstään, joka mahdollistaa monikielisyyden täällä parlamentissa. Kiitoksia.